sitten menemme äänestykseen. Tässä on kyse neuvoston päätöksestä ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä Italian, Kreikan ja Unkarin hyväksi, jotka liittyvät kansainväliseen suojeluun. Minulla on tähän päätökseen useita tarkistuksia EFDD-ryhmältä. EFTD-ryhmä on jättänyt hylkääviä tarkistuksia. Tulette näkemään, että lainsäädäntöpäätöslauselmassa FDD on pyytänyt juuri päinvastaista. Tämä alkaa yllättyneitä tämä ryhmä sekä puoltaa että kannattaa. Menemme tarkistukseen viisi EFDD-ryhmältä. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 6. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestyksenä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8D. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9D, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10D, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 11D. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi vielä tarkistus 4. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 556 annettua ääntä, 370 puolto ääntä, 134 vasta ääntä, 52 tyhjää. Sitten menemme lainsäädäntöpäätöslauselman luonnokseen. Meillä on tässä tarkistus kolme, yhteinen tarkistus useammalta ryhmältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten sitten meillä on tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja vielä tarkistus kaksi puolesta. Vast, tyhjää. Hyväksytty. Tämän lainsäädäntöpäätöslauselma äänestetään nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, 16. ja 17. syyskuuta